Um, Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tähän toiseen yhteiskokoukseen. Äh, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta, teollisuus- ja tutkimus, energiavaliokunta. Ähm, meillä on toisena puheenjohtajana Jerzy Busek. Kyse on omaloitemietinnöstä, jossa mennään kohti äh, digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepakettia. Tämä on ainut esityslista kohta varsinaisesti. Voimmeko siis hyväksyä esityslistan? Hyvä. Ja aivan nopeasti pari tiedonantoa. Äh, meillä on äh, nettiyhteys tästä kokouksesta ja meillä on tulkkaus kaikille kielille paitsi Malta Slovakia, äh, kaikille kielille paitsi Slovenia, äh, Malta ja Kroatia. Äh, toivotan tervetulleeksi kaikki jäsenet, jotka ovat näissä valiokunnissa asian parissa. Meille on ollut 1287 tarkistusta tähän mietintöön. Tähän eivät tule mukaan niitä eh, tarkistuksia, jotka tulevat lausunnoista muista valiokunnista. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän aiheeseen on paljon syntynyt ja herännyt kiinnostusta. Ja eh, niinpä haluamme kiittää paljon eh, esittelijöitä, Kallas ja Gebhardt ja varjoesittelijöitä olen nähnyt ähm, joitakin ensimmäisiä kompromissitarkistuksia ja tiedän, että teette valtavasti töitä niiden parissa. Pyritte löytämään siis kompromisseja silloin, kun se mahdollista vaan on. Äh, tästä mietinnöstä keskustellaan yhteiskokouksissa näiden äh, valiokuntien välillä. Äh, erillinen esityslista aina yhteiskokouksille ja aina yhteinen yhteiset puheenjohtajat, joissa on kummankin valiokunnan puheenjohtaja. Ähm, meillä on kahden tunnin kokous. Minä olen puheenjohtajana ensimmäisen tunnin aikana ja puheenjohtaja Buzek sitten toisen tunnin aikana ja pyytäisin, että jos haluatte puheenvuoroa, ilmaisette sen mahdollisimman nopeasti. Sihteeristö pyrkii varmistumaan siitä, että, ähm, että se näkee teidän nimenne. Voitte pitää ylhäällä nimeänne, kunnes joku täällä edessä nyökkää jos haluatte puheenvuoron. Ja sitten kun pyydämme puhumaan, niin äh, yritämme saada äh, eri poliittisia ryhmiä eri valiokunnista, ettei kaikkia samasta ryhmästä tai samasta valiokunnasta oteta yhtenä ryhmänä tosiaan. Ja sitten äh, työllisyys, kulttuuri ja live-valiokunnat ovat lausuntoja tehneinä mukana. Annan puheenvuoron herra Musekille. Sitten voimme aloittaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, haluaisin kiittää eh, ja minulla ei ole oikeastaan mitään lisättävää paitsi se, että eh, ei tarvitse esittelijänä tai varjoesittelijänä tietenkään pyytää puheenvuoroa, koska he saavat ensimmäiseksi aina puheenvuoron. Kiitoksia, että tulitte paikalle. Ja Tämä on erittäin hyvä esimerkki hyvästä yhteistyöstä näiden valiokuntien välillä ajatellen koko digitaalisia sisämarkkinoita ja digitaalista unionia. Varmasti moni muukin valiokunta on tästä kiinnostunut, joten tästä saadaan aikaan ikään kuin klusteri näiden valiokuntien välille ja saamme hyvän, hyvän vastauksen komissiolle hekin tekevät töitä klustereina ähm, varapuheenjohtajan ähm, johdolla ja me voimme täällä parlamentissa nyt äh, vastata tällä tavoin uudella työmuodolla komissiolle. Kiitoksia ja tervetuloa puheenjohtajalle puheenvuoro. Ehkä voisin mainita tässä vielä sen, että tapasimme juuri kulttuurivaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajan kanssa ja oli kysymys siitä, että meillä olisi yhteinen kuulemistilaisuus, jossa käsiteltäisiin maantieteellisiä rajoituksia geoblokkauskysymystä. Ja rouvat Gebhardt ja Kallas, kuka puhuu ensimmäiseksi? Kaija Kallas puhuu ensimmäiseksi. Thank you. Uh, thank you for Kiitoksia tästä johdantopuheenvuorosta. Minä en enää lähde toistamaan tätä tarkistusten määrää, koska se on valtava. Haluan kiittää myös kollegoita siitä, että he ovat kiinnostuneet tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Erittäin tärkeää on se, mitä parlamentti sanoo tässä mietinnössä koska tässä muovataan digitaalisten sisämarkkinoiden mm, strategian tulevaisuutta. Siitä syystä me teemme kovasti töitä, jotta pitäydymme määräajoissa ja edelleen voidaan vaikuttaa tähän koko prosessiin, jota komissio nyt käsittelee. Totta kai me pyrimme saamaan mukana mahdollisimman monen tarkistuksen ja niin paljon prioriteetteja kuin mahdollista, mutta samaan aikaan me pyrimme myös pitämään mietinnön hyvin keskittyneenä. Emme lähde rakentamaan mitään joulukuusta niin, että sanotaan kaikki ja loppujen lopuksi ei yhtään mitään. Tässä on paljonkin asioita, joita voidaan, jotka voidaan mainita tässä mietinnössä, koska koko elämämme on muuttumassa digitaaliseksi ja taloutemme samoin. DSM-strategiassa on kolme osaa ja me teemme tällä hetkellä kompromisseja niin, että voimme pitää mietinnön rakenteen kasassa. Ja sitten seuraavassa vaiheessa tarkastelemme lisäkohtia, joita tarvitaan vielä ja tämä pätee myös investointeihin kyberturvallisuuteen, se on yksi niistä aiheista, joista, joista pitää keskustella. E, ensinnäkin muutama tärkeä seikka. Nyt on tärkeää varmistua siitä, että sääntelypuitteet Siinä on kannustimet yksityissijoituksille ja investoinneille. Olen tyytyväinen ryhmien tukeen siihen, että meidän pitää, täytyy pitää tosiaankin tässä kannustimia yllä. Tässä ollaan kiinnostuneita hyvin paljon kansallisista investoinneista ja pelkästään eurooppalaisista. Ja ei tietenkään saattaa olla, että kilpailulla voisi olla myös kielteinen vaikutus kuluttajiin. Ja toiseksi ymmärrän kyllä senkin, että ajatus siitä, että vahvistetaan tätä roolia niin, että olisi Euroopan laajuinen sääntelyviranomainen. Tämä ajatus ei ole kovinkaan suosittu, mutta ajatuksena ei ole korvata nykyisiä sääntelyviranomaisia, vaan se, että meillä olisi kokonaisnäkemys Euroopan markkinoista, kun puhutaan nettineutraaliudesta ja eri näkökohdista, jotka liittyvät Euroopan markkinoihin, niin siinä tapauksessa meillä pitää olla joku taho, joka katsoo kokonaiskuvaa, ettei sieltä äh, lähdetä omille markkinoille vain viemään asioita. Tämä on tärkeää. Sitten ähm, äh, digitaalinen siirtymä Tämä on tärkeää Itrelle ja monet kollegat ovat antaneet tukea myös komissiolle niin, että tuetaan tosiaankin teollisuuden ja elinkeinoelämän digitalisoitumista. Sitten tietojen rekisteröinti ajatellen julkishallintoa. Monet tukevat tätä periaatetta yhdestä rekisteröinnistä. Ja Eurooppa on tosiaankin johtajana tässä sähköisessä hallinnossa siihen liittyvissä kysymyksissä. Ja Mm, nyt on tarkistuksia, joissa tuetaan myös ehdotuksia, jotka liittyvät innovatiivisiin ekosysteemeihin ja klustereihin ja liiketoimintamalleihin, mutta nyt pitää muistaa, että innovatiiviset ajatukset tulevat usein PK-yrityksistä tai aloittelevista yrityksistä ja niiden pitää pystyä luottamaan siihen, että niitäkin pidetään arvokkaina. Ja sitten uusi eh, teknologia, eh, PK-yritykset eh, ja aloittelevat yritykset eivät pysty investoimaan niihin, jos ei, eivät myös päättäjät usko. Ja sitten alustoista. Olen tyytyväinen siitä, että monet tarkistukset menevät samaan suuntaan. Siinä painotetaan näiden alustojen monimuotoisuutta, koska se on tosiaankin saanut aikaan äh, Ähm, sähköisen talouden äh, tehnyt siitä mahdollisen. Tämä yhden koon malli ei välttämättä toimi ja kollegat ottivat esiin myös sen, että meillä on nyt jo alustoihin sopivaa lainsäädäntöä ajatellen kuluttajan suojaa ja tietosuojakysymyksiä. Tämän lisäksi ähm, ne tarkistukset, joissa keskitytään äh, sen sijaan, että puhuttaisiin vain äh, alustoista, tai alustojen tarjoajien palveluista. Tämä on olennaista, ei pidä määritellä ongelmia väärin. Ja sitten jakamistalous. Useimmat tarkistukset painottavat niitä mahdollisuuksia, joita on jakamistaloudella, niitä mitä se tarjoaa meidän on tällä tavoin tuettava innovaatiota. Joissakin tarkistuksissa painotetaan jakamistalouden vaikutusta niin, että se voimaistaa kuluttajia. Tämä on, tämä on tärkeä tekijä, yksi sellainen e, tekijä, joka meitä hiukan pelottaa. Kuluttajat luottavat enemmän toisiinsa kuin koskaan. Ja he todellakin luottavat enemmän, e, enemmän arvosteluihin silloin, kun tekevät päätöksiä. Tässä on ehkä tarvetta ex ante lainsäädännölle, mutta tarvitaan myös keinoja, joita, joihin voidaan puuttua sitten, kun menee, menevät asiat pieleen. Varmasti löydämme vielä kompromissit näistä tärkeistä aiheista, jotka liittyvät talouteen ja kuluttajan palveluiden valinnat. Minulla on vain seitsemän minuuttia, joten en lähde kommentoimaan nämä kaikkia tarkistuksia ja näkökohtia, mutta tässä olivat ne kohdat, jotka halusin mainita. Olen tyytyväinen äh, varjoesittelijöiden ponnistuksiin ja odotan kovasti yhteistyötä. Kiitos. Aivan aluksi äh, kyllä äh, sitten Evelyn Gebhardt. Kiitos. Minäkin haluan esittää kiitokseni kaikille niille kollegoille, jotka ovat toimittaneet meille näitä tarkistuksia. Tarkistukset toden totta parantavat tätä tekstiä huomattavasti. Ja tarkistukset osoittavat, äh, kuinka monet asiat liittyvät tähän digitaaliseen kehitykseen ja kuinka monet asiat on otettava sen puitteissa huomioon. Alusta alkaen on ollut selvää, että me emme ihan tilan puutteen vuoksi voi kaikkea tekstissä ottaa huomioon. Siksi Rova Kallas onkin aivan välttämätöntä ja tästä syystä olemme ehkä hieman erimielisiä, että teksti pitenee, koska meidän on pakko ottaa huomioon näitä eri ulottuvuuksia. Ja tokihan Euroopan parlamentin tätä pidän tärkeänä, tulee käsitellä asiaa mahdollisimman laajalti ja kattavasti. Ja näin parlamentin on tehtävä komissiolle selväksi sen, että komissio ei välttämättä kaikkia ulottuvuuksia itse ole ottanut huomioon. Kyllähän me nyt tämän olemme unionin kansalaisille velkaa. Eli katson, että työmme on oltava mahdollisimman kattavaa. Siksi en haluaisi näin alusta alkaen, alusta lähtien äh, laskea tekstin rivejä tai sanoja. Katson, että tärkeät asiat on tekstiin kerta kaikkiaan saatava. Ne lukuisat tarkistukset, joita olemme saaneet, äh, osoittavat, että meidän on täydennettävä tekstiä monien eri kysymysten kautta hyvin, hyvin myönteistä on se, että se linja, jonka me olemme valinneet mietintöluonnoksessamme, on myönteinen, myönteinen suhtautuminen digitaaliseen maailmaan. Tämä uusi kehitys digitaalialalla tuo innovaatioita, luovuutta, aloittelevia yrityksiä, ja tämä rikastuttaa meitä kaikkia ja meidän on ehdottomasti huolehdittava siitä, että me tartumme nyt digitaalisen maailman meille tarjoamiin tilaisuuksiin. On joitain seikkoja, joista olemme parlamentissa hyvinkin yksimielisiä, muun muassa nettineutraalius. Rouva Kallaskin siihen äsken puheenvuorossaan viittasi. Voimme täysin ilmeisesti sanoa, että tarvitaan selkeyttä. Tulevaisuudessa tarvitaan hyvin selvät sävelet mitä sitten tietosuojaan ja muihin kysymyksiin tulee, tarvitaan edistystä. On aivan välttämätöntä saada aikaan tätä edistystä. En tosin halua kyllä myöskään peitellä sitä, että on joitain aloja, mm, joiden suhteen ehkä poliittisten ryhmien tulee vielä käydä keskustelua. Myös Rouva Kallasin ja minun täytyy käydä keskustelua. Muun muassa televiestintäala on yksi tällainen keskustelua kaipaava kysymys. Tästä vielä ehkä mielipiteet ovat hiukan eroavia. Sitten e-hallinto Äh, once only periaate. Olen nähnyt, että parlamentissa kerta kaikkiaan on käytävä keskustelua siitä, mitä tämä tarkoittaa, mitä voimme hyväksyä, mitä emme voi hyväksyä e-hallinnon puitteissa. Ehdottomasti on käytävä vielä luotavaa keskustelua. Keskustelua on tämän lisäksi käytävää sopimusoikeudesta, Tästäkin on aika erilaisia mielipiteitä, käsityksiä, ne ovat tässä nyt paljastuneet ja tähänkin on ehdottomasti syvennyttävä. Ja minä itse asiassa jännityksellä odotan, mitä komissio meille tulee sopimusoikeuksen alalta ehdottamaan tai esittämään. Tai tietenkin ne asiat, jotka liittyvät palveludirektiiviin, mitenkäs niiltä osin edistytään. Jotkut ovat sitä mieltä, että paketti tulisi jälleen avata, palveludirektiivi siis, mutta tämä mielestäni olisi väärä toimintatapa. Nyt on puututtava täytäntöönpanoon siihen, miten eh, tätä lainsäädäntöä pannaan eh, sovelletaan jäsenvaltioissa. Ei kannata nyt tehdä uusia sääntöjä ennen kuin vanhojakaan sääntöjä pannaan jäsenvaltioissa. Tämän lisäksi ja tässä yhteydessä meidän tulisi mielestäni pohtia sitä, että miten talouden kehittyminen, kaikki mikä liittyy syrjimättömyyteen. Voidaanko se todella kaikki hoitaa vain palveludirektiivin kautta vai tarvittaisiinko tässä mahdollisesti myös kilpailuoikeudellisia sääntöjä? Tulisiko ehkä kilpailuoikeus nostaa keskusteluun mukaan? Nämä ovat varmasti asioita, joihin on vielä syvennyttävä ja joista on vielä keskustelua käytävä. No niin, sitten alustoista jokunen sana. Yhdestä asiasta, Rouva Kallas, olemme samaa mieltä, nimittäin siitä, että alustoja on kovin monenlaisia. Ei ö, voi olla yhtä ainutta alusta määritelmää, koska alustat ovat niin kovin erilaisia keskenään. Myös niiden tarjoamat palvelut ovat hyvin erilaisia keskenään. Onpa kyse sitten hakukoneista tai Ähm, Uberin kaltaisista palveluista. Nämä ovat täysin täysin erilaisia ähm, kysymyksiä ja vaativat erilaisia alustoja. Ja siksi meidän täytyy toden totta pohtia sitä, miten näillä yksittäisillä aloilla tulisi asiaa edistää. Taitaapa olla yksi asia, jota vielä täytyisi tässä hieman pohtia, tai siis on välttämättä pohdittava tässä mietintöluonnoksessamme, koska se on jäänyt täysin puuttumaan komission ehdotuksesta. Tällä tarkoitan vaikutusarviota työelämään, sosiaalisiin oikeuksiin, ylipäätään vaikutusta kansalaistemme elämään ja arkeen. Komissio ei ole tätä sanallakaan huomioinut ja tätä ei mielestäni voida sivuuttaa. Eihän Euroopan unioni voi keskittyä yksinomaan asian taloudelliseen ulottuvuuteen ja täysin jättää huomiota kolikon toista puolta – jotta saataisiin aikaan todellista aitoa menestystä, niin kansalaiset, kansalaisethan tässä on otettava mukaan ja heidän sosiaaliset oikeutensa ja yhteiskunnalliset oikeutensa. Siksipä mielestäni meidän täytyy ehdottomasti vielä korostaa tätä asian puolta, että saamme aikaan kattavan täydellisen lähestymistavan. Jo aikoinaan palveludirektiivi keskusteltaessa ja sitä käsiteltäessä totesin, että eivät nämä asiat, talous yhtäällä, kansalaiset toisaalla, suinkaan ole toistensa vastakohtia, vaan tietenkin molempia tarvitaan yhteiskunnan kehittymiseen. Ja tämä meidän täytyy ehdottomasti tuoda esiin tässä mietinnössämme, muuten petämme kyllä Euroopan unionin kansalaiset. Ja nyt jännityksellä odotan, mitä sanottavaa kollegoilla on. Kiitos. So the next speaker seuraavaksi eh, kolme eh, minuuttia puhujille eri poliittisista ryhmistä, eri varjoesittelijät eh, eri valiokunnista. Ensin Henna Virkkunen. Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä, edustaja Gebhardia ja Kallasia ne työstä. Haluaisin kiittää myös muita varjoesittelijöitä ja sihteeristä ja avustajia ja neuvonantajia. Paljon on jo tehty. Näyttää siltä, että meillä on edessämme kiireiset viikot näiden tarkistusten ja kompromissitarkistusten parissa, joita on saatava sorvattua tulevien viikkojen aikana. aikana. Muutaman asian haluaisin tuoda esille, jota ryhmämme on halunnut korostaa omissa tarkistuksissaan. Ensimmäiset asiat ITREn näkökulmasta. Teimme tarkistuksia, joiden kautta vahvistettaisiin mietinnön teollista pohjaa. Kuten edustaja Kallas jo sanoi, digitalisoinnin nopeuttaminen teollisuudessa on tärkeää, että saadaan lisää työpaikkoja ja kasvua Euroopan unioniin. Mielestäni Tämä on yksi tärkeimmistä tehtävistämme, joihin meidän on keskityttävä myös tässä mietinnössä. Kuinka saamme lisää työpaikkoja, kuinka saamme Euroopan unionin kasvua digitalisoinnin kautta. Mielestäni tämä on kaikkein tärkeintä. Tämä koskee myös perinteistä teollisuutta ja muuta teollisuutta valmistavaa energiaa, jälleenmyyntiä, pk-yrityksiä, julkisia palveluja ja koulutus, kaikkia näitä sektoreita. Saman aikaan meidän on ajateltava sitä, kuinka teollistamisen kautta voidaan auttaa yhteiskunnan digitalisointia ja esimerkiksi sen kautta voidaan luoda uusia liiketoimintamalleja ja uusia palveluja. Sitten asia, jota on useassa EPPn tarkastuksessa korostettu, koskee sääntelyn määrää. Se täällä jo mainittiinkin. Luottamus on erittäin tärkeä verkko maailmassa. Meidän on kyllä oltava hyvin huolellisia niin, että löydämme tasapainon. Meidän ei pidä ylisäännellä markkinoita. Joten vaikka paljon uudistuksia onkin tehtävä, jotta voidaan saada kehitettyä todelliset eurooppalaiset digitaalisisämarkkinat ja saa, että saamme Euroopan digitaaliselle aikakaudelle, niin pitää olla varovaisia siinä, ettei sääntelyä lisätä lisä, koko ajan, vaan meidän pitäisi vähentää sääntelyä ja hallinnollista taakkaa yrityksiltä, kuten tiedämme. Kun käytännöt voidaan harmonisoida ja uusi lainsäädäntö käytössä, meidän on va- korvattava vanha sääntely uudella, vaan eikä niin, että lisätään vanha uuden päälle. Ei vaan siis uusi vanhan päälle tulkki korjaa. Tämä on suuri haaste jäsenvaltioille. Sitten kolmas aihe, jonka halusin tässä mainita, koskee digitaalisia tavaroita ja palveluja. Kuten tiedämme, usein digitaalimaailma nähdään jotenkin erillisenä perinteistä maailmasta. Digitaaliset äh, tavarat ja palvelut olisi kuitenkin äh, nähtävä samankaltaisena vastaavina kuin perinteiset äh, vastaavat ja saman sääntelyn pitäisi kattaa sekä digitaaliset sisällöt että muut sisällöt. Mielestäni tämän pitäisi olla päälinja koko mietinnössämme, että huolehdimme siitä, että digitaaliset ja muut kuin digitaaliset sisällöt saavat saman kohtelun samat säätelyt. Tämä on varmasti meidän merkittävin haasteemme tulevaisuudessa. Odotamme innolla yhteistyötä muiden var- varjoesittelijöiden ja muiden ryhmien kanssa. Mielestäni jo mietintö luonto, luonnos oli hyvä pohja ja nyt saamme sitä vielä paremman. Kiitos. Philippe Chivin madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijöitä heidän tekemästään äh, nerokkaasta työstä, äh, koska me olemme nyt jo kokoontuneet useaan otteeseen äh, niin äh, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että ehdottomasti pitää äh, miettiä sitä, että kyseessä on hyvin tekninen kysymys. Äh, meidän pitäisi saada kompromissiehdotukset hyvin varhain, alle 24 tuntia, jos on aikaa, niin että käydään läpi satoja tarkistuksia, kompromissitarkistuksia. Joskus sen voi hoitaa, mutta ei tosiaankaan aina. Eli tämän ottaisin kyllä teille esiin pyyntönä. Ja sitten kuluttajan suoja ja muistakin asioista puhuisin vielä, mutta painottaisin ensin sitä, että ehdottomasti mietinnössä pitäisi nähdä, että digitaalinen maailma on mahdollisuus, se ei ole vaara. Tässä pitäisi olla myönteinen henki koko tekstissä. Ja sitten kuluttajan suojasta kaikki eh, on tietenkin eh, tärkeää mm, siinä mielessä, että meidän täytyy saada eh, tämä koko järjestelmä toimimaan, koska kuluttajien luottamus on olennainen asia. Heidän pitää olla suojattuna silloin, kun ostetaan verkossa, aivan yhtä suojattuna kuin silloin, kun ostetaan verkon ulkopuolella. Me tarvitsemme suojelevat lainsäädäntöpuitteet. Meillä emme emme pysty pitämään tätä, tätä toimintaa pystyssä, jos siinä ei ole tätä takana suojaa. Nyt olisi hyvin tärkeää painottaa, että odotamme nimenomaan kuluttajan suojakysymyksissä selvityksiä vielä. Sitä varten tosiaan tarvitaan niitä, jotta saadaan asiantuntijalausunnot. Ja sitten kuluttajansuojakysymys liittyy myös maantieteellisiin rajoituksiin ja haluaisin kiittää siitä, että tehtiin ero oikeutetun maantieteellisen rajoituksen välillä ja sitten ei-oikeutetun geoblokkauksen välillä. Esimerkiksi nämä eri tariffimaksut, joita ei voida hyväksyä, pitää lopettaa. Ja olin, olen sitä mieltä, että pitää kiinnittää huomiota myös siihen, että komissio on laatinut tästä asiasta selvityksen sen jälkeen, kun nämä on avattu sähköiset markkinat. Ja sitten nämä sisällöt ja yhteentoimivuus, sitä pitää, siihen pitää rohkaista ja pitää kunnioittaa myös sellaisia eh, talousmalleja, jotka liittyvät eh, alueellisuuteen. Minulla olisi paljon enemmänkin sanottavanani, mutta meillä on vielä paljon muitakin mahdollisuuksia vaihtaa näkemyksiä. Haluan kiittää teitä tekemästänne työstä ja lopuksi painotan vielä, että eh, on tärkeää saada ajoissa kompromissit. So from the ja nyt sitten äh, Miia Petra Kumpula-Natri. <clears throat> I'm also... Kiitos. Minäkin olen erittäin tyytyväinen saadessani tehdä varjoesittelijänä tätä työtä. Meillä oli hyvä keskustelu Öttingerin kanssa eilen. Me näimme, että asiat edistyvät. Olin alussa erittäin pettynyt siihen, että teollisuudessa digitalisointia ei ole otettu kylliksi huomioon. Se täytyy tähän asiakirjaan nyt lisätä. Varmaan ITRE voisi yhtenä rintamana tätä asiaa korostaa. Lisäksi katson, että tätä ei tulisi suinkaan rajoittaa. Sisämarkkinoille Eurooppa voisi tarjota paljon enemmänkin ja myös Euroopan parlamentti. Jos olemme samaa mieltä siitä, että digitaalinen siirtymä on todellinen yhteiskunnallinen siirtymä, me voisi mainita vähintäänkin sitä, että tämä todella vaikuttaa yhteiskuntiimme. Ja miksi me voisi todeta, että haluamme valmistautua tähän yhteiskunnalliseen muutokseen, miksi emme voisi keskustella tästä Euroopan laajuisilla foorumeilla tai miten hyvänsä. En nyt kyllä sitä perustelua oikein hyväksy, että otetaan nyt vain nämä 16 kohtaa ja unohdetaan, mitä Euroopassa tapahtuu. Ei meillä, siis vuoteen 2016 mennessä todellakaan <laughs> ole äänestykseen mennessä mitään lopullista ratkaisua, mutta ainakin osoitamme kansalaisille, että me ole jääneet täysin kärryiltä ja elä menneisyydessä. Tämä juna nimittäin kulkee todella nopeasti. Eilen puhuttiin kvanttiteknologiasta ja muusta. Öö, meillä ei tähän ollut niinkään tarkistuksia, mutta täytyy katsoa myös tuota vanhempaa puolta, infrastruktuuria. Me tarvitsemme hyvää infrastruktuuria ja infrastruktuuriinvestointeja myös yksityisiltä yrityksiltä. Ja sitten sitä täytyy tukea myös eurooppalaisin varoin, jos mahdollista. Minulla olisi kyllä ajatuksia myös siitä, miten näitä asioita voitaisiin hoitaa ilman julkista rahaa niin, että eurooppalaiset yritykset ja kansalaiset voisivat tulla osaksi yhteiskuntaa. Tämä on pohjana teollisuudellemme sekä yritystemme kukoistukselle täällä Euroopassa. Evelin tässä mainitsi kilpailulainsäädännön, jota tulisi tarkastaa, mutta myös yleishyödylliset palvelut mielestäni. Ei tässä nyt mikään yksi yhteinen malli sovi kaikille, kaikkia voi laittaa samaan muottiin, mutta joka tapauksessa monopoleja tulisi välttää. Jos meillä nyt sisämarkkinoista on mitään sanottavaa, niin älkäämme hyväksykö monopoleja. Ei se ole markkinataloutta, jos tarjoajia on yksi tai kaksi iOS tai Android 92 000, jos he lähtevät tästä ulkopuolelle, niin sitten ei kyllä minkäännäköisiä digitaalisia palveluja saada. Tämä on tärkeä asia. Ja sitten OTT, ne pitäisi kyllä ottaa huomioon ja vertailla lainsäädäntötilannetta verrattuna siis muihin palveluihin. Teollinen vallankumous nyt tulee digitaalinen vallankumous. Haluaisin, että Euroopan kansainvälinen rooli olisi mahdollisimman voimakas, kun siirrytään esimerkiksi 5G, mitä täytyy tehdä Euroopassa, mitä täytyy tehdä kansainvälisellä tasolla. Meillähän voisi olla digitaalisia suurlähettiläitä, jotka tekisivät töitä. Ehkäpä jalkapallo Ehkäpä jalkapallokilpailut ovat ensimmäinen ähm, tapahtuma, jossa 5G on todella käytössä. Saa nähdä. Kiitoksia. Äh, ja äh, me odotamme tosiaan seuraavaa keskustelua torstaina. Äh, nyt tässä jäsenet ovat painottaneet mahdollisuuksia, joita sähköiset markkinat voivat tuoda ja haluaisin nähdä, että tämä olisi positiivinen henki tässä. Ja meillä on jo paljon lainsäädäntöä. Gebhard mainitsi sen, että nykyinen palveludirektiivi, siinä pitää olla yhteisessä vaikutus ja mahdollisuus ja meidän pitää saada lainsäädäntö täytäntöön pantua ja silloin kun muutoksia tulee, ne pitää kohdentaa tarkasti ja pitää varmistua siitä, että lainsäädäntö on teknologianeutraalia. Meidän pitäisi ottaa huomioon kuluttaja, kuluttajajärjestelmät, jotka ovat muuttumassa ensi vuonna pitäisi huomioida myös se, että digitaaliset ovat erilaisia kuin konkreettiset tuotteet. Jos ostan digikirjan, ähm, voin ähm, laittaa sen tietenkin äh, omalle tietokoneelle, mutta on erilaisia malleja siinäkin. Ja sitten äh, jakelusektori, tiedän, että joissakin maissa tämä ei toimi ja me voisimme tehdä myös lisää äh, avoimuuden ähm, osalta, eh, myös jakeluajoissa. Eh, tässä pitäisi käyttää parhaita käytäntöjä. Meidän pitää eh, täytäntöön panna TSN-paketti hyvin nopeasti. Siitäkin Ottingerin kanssa puhuttiin. Ja kuluttajansuojakysymykset pitää huomioida, joita ei neuvosto ole vielä huomioinut. Ja mitä tulee harmonisoituun spektrumpolitiikkaan taajuuspolitiikkaan meidän täytyy katsoa, miten se menee eteenpäin, jotta täytyy katsoa, että sitä ei jäädytetä neuvostoon. Ja en ole samaa mieltä siitä, että meillä olisi yksi yhtenäinen televiestintä operaattori. Ehkä tässä voidaan ehkä hiukan enemmän tehdä TSN puitteissa, mutta en muuttaisi mandaattia men, merkittävästi. Sitten standardisointi. olen tyytyväinen siitä, että kaikki ovat tietoisia siitä, että on tulossa ehkä monopoleja standardien osalta. Minä en tue mitään sellaista rajatonta vaatimusta ajatellen avoimia järjestelmiä ja sitten yhden koon järjestelmät jakamistalous, se on kasvussa, koska kuluttajat pitävät siitä ja kuluttajat ovat voimaantuneita tällä alueella. Meidän pitää olla varovaisia, että emme ylisääntele, mutta samaan aikaan siihen tarvitaan yhtäläiset mahdollisuudet. Työ- ja veroasiat ovat jäsenvaltioiden harteilla. Me tarvitsemme niin sanotusta safe harbor-kysymyksestä lainsäädännön ja siinä pitää tämmöiset riskit huomioon ja tuen myös niitä tarkistuksia, joissa sen pitää saada saatava, saataville myös vammaisille. Kiitos. Ja seuraavaksi Hans Olaf, ei ole paikalla, mutta Dita Sahandrova. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti tarkistuksia on näin paljon, että on melkein mahdoton ryhtyä niitä tässä kommentoimaan, mutta muutama yleinen huomio kuitenkin Alden näkökulmasta. Ensinnäkin tämä joulukuusi-efekti. Se on jo täällä mainittu ja olen siitä täysin samaa mieltä. Ymmärrän kyllä, että halutaan tyydyttää kaikkien toiveet, mutta tämän tekstin myötä kyllä meillä on nyt täällä yli tuhat tarkistusta tämä on aivan mahdotonta. Mikäli tarkistukset vain lisäävät tai menevät aiheen ohi tai lisäävät vain uusia kappaleita, ehdottaisin, että, että käsitellään niitä jo katettuina. Tässä on se vaara, että loppujen lopuksi teksti on kuin joulu, joulukuusi, jota kukaan ei pysty lukemaan. Toinen kysymykseni koskee ajoitusta. Digitaaliset sisämarkkinat on yksi Euroopan komission tärkeimmistä prioriteeteista ja tämän asiakirjan tavoitteena pitäisi olla lähettää selkeä viesti parlamentilta siitä, että me olemme valmiita ja olemme valmiita mm, samanakaan tuloksia. Emme halua mitään tältä mietinnöltä, joka antaisi sellaisen vaikutelman, että haluaisimme jotenkin hidastuttaa digitaalisen sisämarkkina-agendan etenemistä. Minun ryhmäni tulee olemaan tässä hyvin tiukkana. Sitten kolmas asia, me emme voi hyväksyä niitä tarkistuksia, joiden selkeä tarkoitus on suojella vanhoja toimijoita, joilla to, torjutaan hallinnollisin tai muilla toimin jakamistalouden mahdollisuudet. Ja sitten sosiaaliturvasta. En usko, että tämä on tapa parantaa kansalaistemme elämää niin, että yritetään väittää, että digitaalinen vallankumous ei tapahtuisi ja puolustetaan tässä vain teollisuutta tai luodaan uusia keinotekoisia esteitä kilpailulle. Viimeinen kohtani, siihen oikeastaan, niin haluaisi, haluammeko tällaisen digitaalivallankumouksen meidän fokusoitava innovointiin ja tulevaisuuteen – Tämän tyyppisiä seikkoja tulette löytämään ryhmämme tarkistuksista. Haluamme myös edes, edistää tätä yhden kerran periaatetta julkisella sektorilla ja, ja pyrimme parantamaan kilpailukykyä yksityissektorilla. Me tarvitsemme digitaali markkinoita, joissa parhaat ajatukset voittavat. Ihan sama tulevatko ne kansallisilta mestareilta vai startup-yrityksiltä. Tähän meidän on panostettava ja toivon, että se henki näkyy tekstissä ja kompromisseissa. Kiitoksia. Cornelia Ernst. Seuraavaksi Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank. Kiitos. No ei tämä mielestäni ihan yhdentäkevää ole ollenkaan. Luonnollisesti haluamme kilpailua edistää, sehän nyt on täysin kiistatonta, kaikki muu olisi typerää. Siitä olemme samaa mieltä. Mutta tämä mietintö on tärkeä siksi, että nyt tulee löytää tasapaino yhtäältä kilpailun edistämisen ja toisaalta sitten perusoikeuksien välillä, jos tätä tasapainoa ei löydetä, jos puhutaan vain kilpailusta ja suunnataan toimet vain sen pohjalta, niin sitten päästään vain puoleen matkaan. Siksipä onkin äärimmäisen tärkeää katsoa niin mahdollisuuksia kuin vaarojakin, ja että ne kaikki heijastuvat tähän tekstiin. En minä tässä nyt halua mitään piruja maalata seinälle, mutta enkä minä halua turhaan jarrutella. Ei, mutta kyllä meidän täytyy ymmärtää ja tietää, että digitaalisilla sisämarkkinoilla tai ylipäätään digitaalitaloudessa henkilötiedot ovat äärimmäisen valtava asia, sellainen rahan lähde ja mylly, että aivan ennen näkemätön. Siksi on tärkeää löytää tämä tasapaino. Se on nyt villakoira ydin tässä. Ja täytyy myös pitää pää kylmänä. Täytyy katsoa, mitä voidaan säädellä Euroopan tasolla ja mitä taas ei. Ja se tulee kyllä pohtia hyvin, hyvin tarkasti. Ei voi olla niin, että me sääntelyvimmassa me sitten hoidamme asiat niin, että ne kääntyvätkin pyrkimyksiämme vastaan. Siksi on tärkeää, että meillä on innovaatioita tukevaa politiikkaa. Toki me tuemme tätä, ehdottomasti innovaatioita tarvitaan, mutta samalla tarvitaan myös tietosuojaa automaattisesti eh, ja muuten tietosuojan on oltava sisään rakennettu niin, että se otetaan jo ihan teknologian tasolla huomioon ja tärkeää on se, että käyttäjien asetukset ovat sellaiset, että heidän tietosuojansa säilyy ja toteutuu. Se on äärimmäisen keskeinen asia. Älkää me unohtako sitä tässä keskustelussa. Puhutaan monopoleista, joita ei haluta, tai puhutaan muista ei se ole ollenkaan yhdentekevää esimerkiksi, jos on monopoli tai ei, mutta täytyy puhua myös vapaista ilmaisista ohjelmistoista. Ja nyt on kyllä kreivin aika puhua näistä asioista. Maan rajoitukset, niistä on jo paljon puhuttukin, on tehty ehdotuksia. Ehdotettiin kuulemistilaisuuden järjestämistä, jotta voidaan hyvin perustellusti ja perusteellisesti kolmen valiokunnan IMKO, ITRE ja KULT yhteistyössä asiaa käsitellä tärkeää, tärkeää. Tässä on aika paljon epäselvyyttä, joten haluamme tehdä viisaita päätöksiä myös maarajoitusten suhteen. Eli käyttäkäämme nyt tarpeellisen ajan tähän työhön. Ei tässä nyt mitään voi viivytelläkään, mutta kyllä meillä aikaa on, eli hoidetaan asia nyt rauhassa ja kunnolla. I suspect jury committee Tästä äh, varmasti haluatte äh, valiokunnassa äh, puhua maantieteellisistä rajoituksista. Ja sitten seuraava ähm, De Jong ei ole paikalla, eli Indrek Tarant seuraavaksi. Jos ette ole ottaneet esiin vielä sitä, että haluatte puhua, niin äh, ilmoittakaa, että haluatte puheenvuoron. Useat eivät vielä ole ilmoittaneet, että haluavat. Indrek. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, kiitoksia myös puheenjohtaja Busekille. Ähm, no, äh, minä olen vähän onneton tässä puheenvuoroa, koska minä puhun vihreän ryhmän puolesta vara jäsen, vaikka olenkin äh, vihreän puolueen jäsen ja minä olen äh, Juja Reeran äh, paikalla ja eihän hänen paikallaan kukaan voi olla, mutta joka tapauksessa hän pyytti ottamaan, pyysi ottamaan muutaman asian tässä esiin ja pyrin mahdollisimman nopeasti ja tarkasti tämän esittämään. Totta kai haluaisin kiittää esittelijöitä, mutta haluan mennä suoraan asiaan. Ensinnäkin maantieteelliset rajoitukset, geoblokkaus, siihen pitäisi puuttua ja tällainen syrjintä, joka perustuu geoblokkaukseen, se on digitaalisten sisämarkkinoiden periaatteiden vastainen. Ja sitten toiseksi kuluttajasuojat ajatellen äh, tavaroita ja palveluita, äh, onko ne ostettu netistä tai ei, ähm, niissä äh, kenelläkään ei pitäisi olla vähemmän oikeuksia, onko ne sitten hankittu netistä tai ei, eikä kenelläkään pitäisi olla pienempää, matalampaa suojaa kuin tällä hetkellä on. Ja kolmanneksi olemme erittäin huolestuneita siitä, että Euroopan komissio esittää epämääräisesti oman määritelmänsä alustoista, ja minun mielestäni se vaikuttaisi vahingollisesti innovointiin. Niinpä me emme voi esittää tätä pinnallisesti. Tässä pitää mennä täsmällisiin määritelmiin. Ja sitten nämä sähköiset kirjat, aikaisemminkin jo mainittiin, ne pitäisi hoitaa aivan kuten tarvikkeiden tai tavaroiden myynti, ei palveluiden myynti. Eikä pitäisi syrjiä erilaisia muotoja, kun puhutaan ALV-poikkeuksista. Jos sisältö saa poikkeuksen, niin silloin sitä pitäisi soveltaa kaikkiin, olipa kyse sitten fyysisestä tai ää, muodosta tai ei. Ja lopuksi vielä kuudes kohta, vammaisten mahdollisuudet, varsinkin kun puhutaan yhteen toimivuudesta. Ja tässä tarkoitetaan yhteen toimivuudella yhteen sopivuutta. Me kaikki tiedämme, mitä ongelmia tässä voi olla. Niin puheenjohtaja, lopuksi sanoisin, Ähm, hiukan myönteisessä hengessä toivomuksiani. Äh, kollegat ovat puhuneet äh, joulukuusi äh, joulukuusi-ilmiöstä. Tietenkin voimme laittaa sinne koristeita nettiinkin. Niinpä ehdottaisin, joulukuusi on lähtökohtaisesti vihreä. Otetaan nämä vihreät ehdotukset ja antaa muun olla. Endrek ole tällä listalla oman, eh, omana eh, varjoesittelijänäsi, aivan kuten Julia Reeda on myös varjoesittelijä. Haluatko tässä yhteydessä esittää itse jotakin näkökohtia omiasi? Pointti. Niin, tämä joulukuusi kohta oli minun ajatukseni. Oikein hyvä. No, seuraavaksi sitten David Borelli, EFDD. And then I have Marko Zulov. Ja sen jälkeen Marko Zullo EFDDstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää molempia esittelijöitä ja kahta sihteeristöä. Ne ovat tehneet erittäin rasittavaa työtä, kun tämä aihe on kovin monisyinen ja on myös pitänyt edetä yhdessä. Haluaisin keskittyä hieman tähän lähestymistapaan. esittelijöiden lähestymistavassa varmastikin kansalaiset ja kuluttajat olivat keskiössä alusta, ja olemme varmasti yhtä mieltä tästä periaatteessa. Periaat, periaatteet ovat hyviä. mutta Meidän mielestämme ongelmat tulevat siinä vaiheessa, kun periaatteesta siirrytään konkretiaan. Vaikuttaa vähän siltä, että tätä mietintää on vesitetty Täällä on oikeudellista epävarmuutta esimerkiksi kun puhutaan näistä vakiosopimuksista tai kun katsotaan eri määritelmiä tai ristiriitaisia kielimuotoja. Puhun esimerkiksi maarajoituksista, kun täällä puhutaan oikeutetusta syrjinnästä. Tämä on termien välinen ristiriita, ei tällaista tänne ollenkaan tarvittaisi. Vaikuttaa lähes siltä, että tämä lähestymis lähestymistavan kautta haluttaisiin hinnalla millä hyvänsä saada aikaan sopimus ja konsensus ja pyritään tyydyttämään kaikkia niin, että saataisiin laaja tuki tekstille. Meidän mielestämme tällaisen lähestymistavan vaarana on se, että meillä on epäselvä monitulkintainen asiakirja, joka ei selvennä, vaan monimutkaistuttaa tilannetta ja saattaa aiheuttaa sekannusta. Haluaisinkin kehottaa, että esittelijät seuraisivat alkuperäistä tietään, kunnianhimoista, rohkeaa tietä, jossa tärkeimpänä tavoitteena on taata Euroopan kansalaisille digitaaliset sisämarkkinat, jotka perustuvat oikeasti kolmelle pilarille tasavertaisuus, osallistuminen ja luottamus. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja ensimmäisellä kierroksella. tähän mennessä nimiä. Dante, Quell, Dalton, Griffin, Nielsen, Blanco Lopez, Thun, Steiler, Rosier, uh, Schenfield and Galpelch. So if you're jos nimenne ei ole vielä tässä puhujalistalla ja haluaisitte vuoron, niin äh, ilmoittakaa meille asiasta. Oikein hyvä. Ja sitten vielä yksi asia, josta Jersin kanssa puhuimme. Jotkut ovat puhuneet siitä, että pitäisikö järjestää äänestys myöhemmin, että saadaan aikaan äh, toinen kuulemistilaisuus. Äh, tämä ei ole mikään lopullinen äänestys lainsäädännöstä. Tämä on Ehm, parlamentin mahdollisuus saada äänensä kuuluville komission ehdotuksesta. Meidän pitää hoitaa tänä vuonna äänestys ja se pitää hoitaa joulukuussa, e, eikä sitä voi viivästyttää. Totta kai me voimme ottaa tänne lisää asiantuntijoita käymään, ajattelen lainsäädäntöehdotuksia, mutta se voidaan hoitaa ikään kuin siinä rinnalla, mutta äänestyksiä ei pidä lähteä viivästyttämään. Ja sitten ensimmäisen kierroksen viimeinen puhuja Barbara Kappel. Hän ei taida olla paikalla, joten tässä siis poliittisten ryhmien puolesta puhujat. Ja sitten annan puheenvuoron Jertsille. I agree that we should... Niin, ähm, olen sitä mieltä, että ähm, tosiaan niin kuin aikaisemmin aiottiin, niin pitää tosiaankin äänestää. Meillä on valtavasti tehty töitä. Kiitoksia tästä. Kiitoksia sekä esittelijöille että varjoesittelijöille. Jotkut kompromisseista ovat jo valmiina, mutta valtavasti työtä, jotta saadaan kaikki. Mutta voin vakuuttaa, että ITRE-valiokunnassa meillä oli mietintö energia unionista, josta äänestettiin tänään melkein kaksi tuntia, mutta ei siinäkään mitään ongelmia ollut. Siitä äänestettiin pari tuntia ja kaikki ovat tyytyväisiä. Suuri enemmistö tuki tätä mietintöä loppujen lopuksi. Kompromissi tarkistuksia tuli 560 myös, joten Paljon onnea työhön ja niin kuin Viki sanoi, kiitoksia vain Vikille. Menemme nyt toiselle keskustelukierrokselle, jossa puhuvat niin sanotusti muut puhujat. Ja siinä herra Rosford IMKO-valiokunnan puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Luulen, että loppujen lopuksi täällä Tähän mietintöön tarvitaan vähän lisää henkeä. Se, mitä meillä on tässä tehtävänä, on aivan elintärkeä Euroopan unionille. Suoraan sanottuna kyseessä on globaali kilpailu. Eurooppa vastaan Aasia, Yhdysvallat. Meidän on oltava todella tässä vahvoja ja on sanottava suoraan, että Eurooppa on nyt vähän jäänyt jälkeen digitaalikysymyksissä viime vuosina – Täällä ei melkein ollenkaan enää rakenneta näitä digitaalimaailman laitteita ja tärkeimmät alustat, joista puhumme, eivät ole eurooppalaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että mietinnön pitäisi olla tietenkin optimistinen, mutta tarvitaan myös aktiivista toimintahalua. Halu on tuotava esille kaikki se, mitä, mitä edellytetään digitaalisen Euroopan rakentamiseksi, jossa luodaan työpaikkoja, joka merkitsee investointeja ja, ja yksityisiä investointeja ja kun esimerkiksi tarvitaan tukea esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahastosta, sekin on mainittava, tarvitsemme osallistavan mallin. Kyseessä on yhteiskuntamallin muutos. Tästä syystä uskon, että meidän olisi taattava se, että kaikki eurooppalaiset voisivat hyötyä pk-yrityksinä tai kuluttajina mahdollisuuksista ottaa osaa tähän uuteen yhteiskuntaan täysivoimaisesti. Me täällä poliitikkoina tahan, olemme takaamassa myös näiden talouden toimijoiden turvallisuudesta. En minäkään tietenkään halua eurooppalaista ylisääntelyä tähän alaan, mutta mikäli emme vähimmäistasolla ja johdonmukaista anna sääntelyä, niin pian edessämme on kansallista ja jopa alueellista sääntelyä, jotka poikkeavat toisistaan suuresti. Katsokapa vain, mitä nyt tapahtuu Uberin kanssa tai Airbnb-järjestelmän kanssa. Siellä sääntely vaihtelee alueesta toiseen, kaupungista toiseen. Meidän on toimittava johdonmukaisesti. Tiedämme myös, että luottamus on tärkeää, jotta talouden pyörät pyörivät. E-kaupan alussa monet kuluttajat eivät lähteneet sähköisen kauppaan mukaan, koska he pelkäsivät ja olivat sitä mieltä, että maksuvälineet eivät ole riittävän turvallisia. Aivan alusta asti on saatava luottamus aikaa. Se on aivan keskeistä, jotta tällainen yhteiskunta, malli muutos ja, ja vallankumous onnistuu. Tämä on edessämme. Lopuksi haluaisin sovittaa tai haluaisin rauhoittaa näitä esittelyitä. En tiedä, onko tästä tekstistä tulosta pitkä tai liian pitkä, mutta uskon, että sen pitäisi tietenkin olla varsin yksityiskohtainen, koska me näemme, mitkä alat ovat tässä kyseessä. Jos tämä on yksityiskohtainen ja kuitenkin järjestelmä kuitenkin johdonmukainen, se ei ole mikään ongelma. Jos se ei ole johdonmukainen, niin silloin on ongelma ei se mitään haittaa, jos täällä luetellaan tiettyjä sektoreita ja esitetään kysymyksiä, jos se on vain johdonmukainen. Sitten vielä lisäyksenä näihin kommentteihin. Joulu, jouluhan on kohta tässä ovellakin. En minä oikein pidä tällaista pelkästään vihreistä joulukuusista. Kyllä minä pidän joulukuusen koristeistakin. Jos kuusi on huonosti koristeltu, niin se ei ole mukavaa, mutta jos se on hyvin koristeltu, niin se on oikein hyvä asia. Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon kollegoille. Niin, meillä on kaksi minuuttia puhujille. En muista sanoa sitä tässä etukäteen, se oli teidän onnenne, mutta nyt tosiaankin eh, kahden minuutin, eh, ehkä 15 sekuntia päälle. Ja sitten ITRE-valiokunnan rouva Moody. Yes. Kiitos. Kiitos esittelijöille ja varjoesittelijöille. Minkä valtavan työn te eh, tässä nyt kyllä olette tekemässä. Ehkäpä nostaisin esiin kolme kysymystä. Täällä on paljon jo sanottukin, mutta muistuttaisin, että meidän tehtävämme on itse asiassa paitsi vahvistaa komission ehdotusta myös täyttää sen aukkoja tai korjata sen puutteita. Ja kun puhutaan uusista talousmalleista, uusista liiketoimintamalleista, on äärimmäisen tärkeää, että me edustamme työssämme kansalaisia – muun muassa kolme tärkeää alaa, eli kattava laajakaista kaikille, samoin todella sen varmistaminen, että ihmisillä on mahdollisuus oppimiseen koko työelämänsä aikana ja ylipäätään elinaikanaan. Eikä tämä mikään joulukuusi mielestäni ole. Kun ajatellaan digitaalisia sisämarkkinoita, niin tämä työmarkkinan ulottuvuus on aivan keskeisen tärkeä. Ja me lainsäätäjinä Äh, jos me emme ota huomioon yhteiskunnallisia vaikutuksia ja työelämävaikutuksia, niin sittenhän tämä jää täysin puutteelliseksi. Eli on aivan keskeisen tärkeää, että nämä asiat nostetaan esiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten äh, Adamti. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijöitä. Tarkistusten suuri määrä osoittaa, kuinka paljon parlamentin jäsenet haluavat tehdä työtä tässä asiassa ja myös kuinka tärkeänä he tätä asiakirjaa pitävät. Meidän on tehtävä tiivistä työtä niin, että saadaan tästä yhteenveto aikaiseksi. Muutama keskittyen niihin tarkistuksiin, joita itse olen tehnyt digitaalisten sisämarkkinoiden kautta voimme todella antaa merkittävän panoksen sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi. Uskon, että tämä on yksi tärkeä tavoite. Erityisesti on tärkeää te- tehostaa nykyistä sisämarkkinoiden hallintoa ja huomioida myös nämä rahajat ylittävät alustat. Tarvitaan yhdenvertainen yhdenvertaiset mahdollisuudet eh, näille markkinoille, joka edistää teollisuutta, on suosittava pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä vahvistaa palvelusektoria ja suojeltava tehokkaammin kuluttajien oikeudet ja puolustaa Euroopan unionin kilpailupolitiikkaa. Mitä sitten tulee niihin tarkistuksiin, joihin itselleni keskittynyt, haluaisin esittää muutamia kysymyksiä, joita muutkin ovat täällä jo esittäneet. Ensinnäkin on otettava nämä mahdollisuudet vastaan tältä jakamistaloudelta. On huomioitava se, ettei tehdä vahinkoa perinteiselle tavoin taloudelle, mutta on hyödynnettävää näitä uusia mahdollisuuksia. Edelleen olisi saatava aikaan yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet verokohtelussa kaikille toimijoille digitaalisille sisämarkkinoille taattava, että verot maksataan siellä, missä voitotkin tehdään. Sitten asia, joka on mainittukin, maajarajoitusten poistaminen ja kaikki muut perustettomat muodot, joilla syrjitään kuluttajia sen perusteella, että missä, millä alueella ollaan. Edelleen on tärkeää investoida lisää resursseja yhteistyöhön ja verkko, verkkojen turvallisuuteen. Olemmekin nähneet, että kuluttajat usein joutuvat epävarmojen verkkojen pettämäksi, eikä heillä ole täyttä luottamusta nyt verkkojen turvallisuuteen. Ne olisikin tärkeä investointien kautta saada kuluttajien luottamus takaisin. Sitten lopuksi merkittäviä investointeja tarvitaan sähköisen hallintoon. Toivomme, että näin voimme tehostaa julkista hallintoa ja laskea kustannuksia ja ottaa kansalais paremmin huomioon. Kiitoksia. Erittäin pitkä nyt pitkä nimi. Sanon lyhyesti kuitenkin Ruusavainen. Kiitoksia kovasti. Pitkä nimi, mutta lyhyt johdanto. Minä odottaisin, varsinkin nyt kun me olemme onnistuneet löytämään ratkaisun verkkovierailumaksuihin. Toivottavasti löydämme ratkaisun myös näihin jakelupalveluihin, kun sähköinen kaupankäynti kehittyy niin nopeasti, koska tämä on sellainen aihe, jossa kuluttajat ja yritykset haluavat nähdä ratkaisuja. Minä olen esittänyt tarkistuksia ja todellakin olisi hyvä, jos esittelijät ottaisivat ne vakavasti kompromissiratkaisuja ratkaisuja tässäkin on. Meidän pitää saada tämä tosiaan ratkaistua. Eh, on tärkeää, että tässä ei ole mitään esteitä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten eh, Rova Grey, Itre. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin voin puhua täysin lyhyesti ja tiiviisti. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset molemmille esittelijöille. Me te olette tehneet todella aivan erinomaista työtä. Mietintöluonnoksessa on kuitenkin yksi kohta, jossa esittelijät puhuvat äh, yhdestä ainoasta eurooppalaisesta televiestintää äh, viran, valvontaviranomaisesta. Ei, tämä on mielestäni aivan äh, väärä tapa. Meillä on jo eurooppalainen virasto ja meillä on kansallisten sääntelyviranomaisten VEREK, yhteenliittymä ja tämä on kyllä hyvin toimivaa yhteistyötä. Siksipä katson, että tällaista voittavaa hevosta ei tulisi kampittaa, vaan tulisi säilyttää tähänastinen sääntelyviraismalli sellaisenaan. Ehkä pitäisi keskustella näiden kahden tahon toimivallan laajentamisesta tai siitä, jos perek eh, toimistoa vahvistettaisiin sen henkilöstöä lisäämällä, mutta se, että nämä nyt täysin poistettaisiin pelistä ja vaadittaisiin eurooppalaista viranomaista, olisi väärä toimintatapa ja uskonpa, että monetkin poliittiset ryhmät ovat tästä samaa mieltä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti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 Kiitoksia eh, puheenjohtaja, kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Minä olen esittänyt useitakin eh, tarkistuksia useasta aiheesta ja puuttuisin aivan muutamaan seikkaan. Ensinnäkin eh, ei Eurooppa-linnakkeelle, kun puhutaan sisällöstä. Meidän täytyy estää sellainen, että Eurooppa jää muista jälkeen ja eristäytyy. Me emme voi sellaista hyväksyä, jos näin toimimme. Silloin me rankaisemme käyttäjiä ja eh, digitaalinen vallankumous, se eh, voimaistaa eh, kuluttajat, ei poliitikkojen pidä olla tiellä siinä. Tarvitsemme lisää siirrettävyyttä, kuluttajan pitäisi saada sisällöt käyttöön Euroopassa ja sellaiset esteet, joita nyt on, estävät tämän ja Tällä tavoin se haittaa luovaa teollisuutta. Minulla on kysymys oikeastaan tässä puheenjohtajille. Tämä on kokous, joka menee internettiin. Onko, se, eh, onko siinä maestoja vai onko se koko maailmalle käytössä? Eh, mietin tässä sitä, jos se on käytettävissä kaikkialla, niin silloin se osoittaa, että tässä lisätään jotakin, jos siihen tulee esto. Siis se on mahdollinen, mutta sitten se estetään. Ja sitten mitä tulee eh, jakamistalouteen, niin eh, meidän pitäisi poistaa siitä esteitä eikä laittaa niitä lisää. Miten Uber voidaan kieltää tietyissä kaupungeissa tai eh, maissa? Tämä ei ole sisämarkkinoita sitten. Kuluttajat pitävät niistä ja ihmiset tekevät töitä niille mielellään Jakamistalous on hyvin tehokasta. Se täyttää sellaisen tarpeen, joka on olemassa. Ja näistähän on unelmoitu jopa taloustieteilijöiden keskuudessa pitäisi pystyä äh, rekisteröitymään netitse yrittäjäksi äh, missä tahansa. Jos siihen menee pidempään, niin se on este. Ja meillä on tästä tarkistus äh, ei Euroopan linnäkkeelle mutta kyllä sille, ettei rakenneta esteitä kenellekään. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. No <laughs> Maaesteitä ei ole. Um, Mrs. Rosier. Ja sitten rouva Rosier. C'est moi. <laughs> Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä tavoitteet digitaalisen sisämarkkinoiden osalta niistä voidaan olla vain yhtä mieltä. Nämä samat mahdollisuudet ja kuluttajan edut, mutta näihin tavoitteisiin päästään vain, mikäli todella harmonisoidaan tilannetta, eikä ainoastaan harmonisoida mm, mm, palveluiden saatavuutta, vaan myös taloudellisia olosuhteita ja sosiaalitaloudellisia ehtoja työntekijöille, jos todella otetaan huomioon sosiaalinen ulottuvuus, vain näin se onnistuu usein jakamistalous kohdessa kyse on ainoastaan siinä, että että harpataan tietyt perusoikeudet liittyen sosiaaliturvan tai verotukseen tai työntekijöiden oikeuteen. Meillä on kollektiivinen velvollisuus muistuttaa siitä, että sosiaaliset ympäristöhuolet ovat meille kasvuun ja kilpailukykyyn liittyvä asia. Mitä sitten tulee taiteilijoihin tai tekijöihin ja heidän palkkauteen? panoksensa olisi tässä myös tärkeä. Hyvin tiedämme, että että ei-eurooppalaiset tekijät saavat suuren osan voitosta tällä alalla. Tekijänoikeudet on keskeinen palkkausväline heille ja näihin olisi niin, näin ollen kiinnitettävä huomiota mikäli kansallinen lainsäädäntö ei ole harmonisoitua, niin tästä tulee ongelmia. Alkuperämaa periaate ei ole mielestäni oikea, vaan tarvitaan eurooppalaista lainsäädäntöä. Jos nyt mahdollistetaan sosiaalikysymyksissä tai verokysymyksissä kansallinen kilpailu asioissa, niin se ei on edesauta tilannetta. Ainoastaan todellisen lain, eurooppalaisen lainsäädännön kautta voidaan saada aikaan ne eurooppalaiset digitaalimarkkinat, joita todella toivon. Thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti. Ja sitten seuraavaksi Rova Grivin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijöille heidän tähän astisesta työstään. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on varmistettava se, että kansalaisten sosiaaliset oikeudet ja työelämään liittyvät oikeudet täysin otetaan huomioon. Samoin esimerkiksi se, että kaikkein heikommassa asemassa olevat kansalaisetkin saavat e-terveyspalveluja ja kun ajatellaan esimerkiksi Lancashire ja Cambriassa minun alueellani, niin kaikilla ei suinkaan ole nopeaa internettiä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kaikki kansalaiset saavat niin hyvän koulutuksen, että he voivat päästä hyvin töihin, joissa vaaditaan myös digitaalisia taitoja. Kiitos. Next speaker. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Itrestä myös seuraava puhuja. Hänellä on kiire. Vanko Lopes. Muchas gracias, porque es que tengo una inter... Kiitoksia. Minulla on kohta kalastusvaliokunnassa puheen vuorolle siellä esittelijänä. Haluaisin kiittää esittelijöitä tästä työstä. Kaikki tietävät kuinka fyysinen maailma ja digitaalinen maailma nivoutuvat toisiinsa. Tarvitaan asianmukaiset lainsäädäntöpuitteet, jotta voidaan kehittää merimahdollisuuksia, joita digitaalimaailmasta tulee, ja kuinka voidaan torjua sen mukaan tuomat riskit. Digitalisointi taloudessa on mahdoton pysäyttää. Tarvitaan asianmukaisia toimia, jotta voidaan hyödyntää se mahdollisuudet ja välttää kielteiset vaikutukset. Tässä olemme nähneet juuri tämän Volkswagenin kriisin, ja, joka myös liittyy tähän on huomioitava myös henkilöt, jotka eivät ole vielä eivät ole mitään digitaalinatiiveja ja alueet, joilla verkko ei ole niin hyvä. Meidän ei pidä sallia digitaalikuilun syventymistä. Tässä syrjäytyminen, syrjäytymiset vain kasaantuvat. Meidän on saatava aikaan digitaalinen markkina-alue, niin että pääsy siihen on yhdenvertainen ja voidaan sen kautta luoda innovoivaa uutta teollisuutta – meidän on harminoisoitava sääntelyä Euroopan tasolla, koska kukaan ei voi ajatella, että yksin voisi vastata näihin digitaalivallankumouksen haasteisiin. Kompromissit, joita nyt työstetään, menevät aivan oikeaan suuntaan digitaalisen edistämisen ja osallistamisen tiellä kuluttajan suoja huomioiden ja niin, että poistetaan esteitä pk siltä ja startup-yrityksiltä standardisoidaan ja yhteenliitetään eri foorumeita, jotta voidaan saada aikaan synergia erityisesti tutkimuksen alalla ja pilvilaskennan alalla. On selvää, että täällä on vielä paljon käsittelemättömiä asioita, kuten kaikki ne seikat, jotka liittyvät tekijän oikeuspuitteiden uudistamisen Euroopalla on tässä paljon voitettavaa, kun ajatellaan kuinka merkittävä ala se on maan osassamme. Tarvitaan myös näiden välialustojen ja televiestintäalustojen taajuuspolitiikan uudistaminen. On, olen varma siitä, että yhteistyön kautta voimme antaa komissiolle osvittaa tämän lainsäädäntöpaketin kehittämiseksi tulevien kuukausien aikana. Kiitoksia. Thank you. Thank you. Kiitoksia oikein paljon. muistakin valiokunnista kuin IMKO ja ITRE, mutta nyt haluaisin muistuttaa kollegoille siitä, että meillä on hyvin laaja kirjo valiokuntia. IMKO, ITRE ovat vastuuvaliokuntia ja lausuntovaliokuntia 54 säännön mukaisesti kulttuuri, libe ja sitten Ekon, Tran ja Fish kaikki yhdessä Yhteensä siis seitsemän valiokuntaa on mukana työssä. Ja sitten seuraava puhuja Imkosta, herra Nilsson. Kiitos. No, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö digitalisoiminen loisi valtavia mahdollisuuksia paitsi yrityksille myös kuluttajille. Minun mielestäni Euroopan parlamentin tulisi välittää komissiolle nyt selkeä viesti siitä, ettemme yksin omaan tässä nyt vaan lähde kehumaan ja nostamaan esiin näitä hienoja uusia liiketoimintaideoita, vaan että muistamme myös sosiaaliset kysymykset. No ajatellaan viranomaisia, vaikkapa veroviranomaisia jäsenvaltioissa. Ne tulevat kyllä aivan varmasti valvomaan tätä uutta toimintaa ja varmasti kantamaan veroja entistä helpommalla tavalla, jotta voimme sitten nämä mitä tätä kautta rahoittaa. Tänä päivänä pienille yrityksille tarjotaan palveluja digitaalialalla – me voimme huolehtia siitä, että voit välttää sosiaalisia kustannuksia. Voimme ehkä myös auttaa sinua kiertämään veroja. Tällaista, tällaisia digitaalisia palveluja on kovasti tarjolla jo tänä päivänä. Siksipä sosiaaliset kysymykset on muistuttava parlamentin huomiossa. Kiitoksia kovasti puheenvuorosta. Ja sitten IMKO-valiokunnasta herra Seinfeld. Kiitoksia puheenjohtaja digitaaliset markkinat eivät ole eurooppalaiset eivätkä amerikkalaiset, vaan kyse on globaaleista markkinoista. Meidän, meillä on kaksiteräinen miekka tässä. Tässä äh, suojellaan markkinoita, mietitään kuluttajan oikeuksia ja käyttäjien oikeuksia. Tämä on äh, amerikkalainen ulottuvuus. Ja sitten halutaan suojella myös markkinoiden oikeuksia, ja tämä on enemmänkin Euroopan puolella tapahtuvaa toimintaa. Kun katsotaan digitaalisia markkinoita, niin on nähtävissä, että Eurooppa, Eurooppa alkaa menettää omaa, omia mahdollisuuksiaan. täytyy nähdä myös se, että markkinoiden sääntely – saattaa tehdä Euroopasta vähemmän kilpailukykyisen, ei ainoastaan suhteessa Yhdysvaltoihin, vaan myöskin suhteessa muihin alueisiin maailmassa. Ja kun katsotaan muutama sukupolvi eteenpäin, niin koko muulla maailmalla ei ole tietenkään mitään mahdollisuutta päästä Eh, Euroopan eh, Yhdysvaltain eh, tasolle muilla aloilla kuin digitaalisilla markkinoilla. Niinpä me emme kyllä voita tässä kilpailussa muuta maailmaa. Tämän osoittaa meille selvästi se, miten uudet yritykset ja äh, pk-yritykset, innovatiiviset yritykset, niitä ähm, perustetaan Yhdysvalloissa tai sitten Euroopassa ja ne muuttavat sitten Yhdysvaltoihin, koska siellä ympäristö on parempi liiketoiminnalle. Meidän täytyy miettiä siis, miten voidaan luoda äh, yritysystävälliset, käyttäjäystävälliset markkinat. Kyllä. Kiitoksia. Ja äh, Rova Galpalci. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. nagyon örülök, hogy másodszor vitázunk erről. Nagyon... Tämä keskustelu on oikein hyödyllinen ja olen iloinen siitä, että käsittelemme tätä asiaa jo toista kertaa. On nähtävä, mit, ketkä tulevat eniten hyötymään tästä aloitteesta, mikä se onnistaa. Ensinnäkin yritykset ja yritysten kautta Euroopan kansalaiset tulevat tästä hyötymään, mutta jotta tavoitteisiin päästään, meidän on hyödynnettävä näitä mahdollisuuksia, jotka täällä on mainittu mahdollisimman perusteellisesti. Haluaisin puhua ensinnäkin siitä, kuinka tärkeä on tietosuoja. Tiedot eivät merkitse pelkkiä riskejä, vaan myös mahdollisuuksia. Tietojen hallinnointi on yrityksille erittäin tärkeää myös kilpailukyvyn kannalta. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että Tieto on valtaa ja näin on aina ollut. Data on toinen tapa puhua tiedosta. Olemme mukana maailmanlaajuisessa kilpailussa. Yritysten on toimittava globaalisti. Emmekä oikein hyvin nyt pärjää tässä kilpailussa. Jotta voisimme parantaa tilannettamme merkittävästi, olen vakuuttunut siitä, että meidän olisi hieman muutettava lähestymistapaamme tietosuojan osalta. Ensinnäkin meidän olisi hyväksyttävä paljon käytännönläheisempi lähestymistapa. Toivoisin, että tämän mietinnön kautta voitaisiin edesauttaa sitä, että Euroopan yritykset eivät menettäisi kilpailukykyä eivätkä jäisi yhdysvaltalaisten yritysten jälkeen. On tärkeää, että jo olemassa olevat yritykset ja uudet yritykset voivat toimia ja toivon, että mietinnön tekstissä myös tämä asia huomioitaisiin. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Rasva. Kiitos puheenjohtaja. Tässä olen nyt seurannut tarkkaavaisesti käytyä keskustelua ja mielestäni mietintöluonnos tarjoaa meille erinomaisen työn pohjan ja sitten nämä 1200 eh, tarkistusta, joita olen nyt jo hiukan ehtinyt eh, katsella. En usko, että ne aiheuttavat mitään eh, ehdottomia esteitä hyvälle lopputulokselle. Nyt täytyy tietenkin pohtia asioita, e, joita täytyy tässä mietinnössä korostaa. Täällä on puhuttu paljon työntekijöiden oikeuksista. Heidän työntekijöiden rooli siis on aivan äärimmäisen tärkeä digitaalisessa siirtymässä. Tämä nyt ei kuitenkaan ole alkuperäinen lähtökohta tälle mietinnölle. on itse asiassa parlamentti vastaa komission ehdotukseen. Toinen asia on sitten veropolitiikka. Digitaaliympäristössä verotuksella on aivan erilainen rooli kuin perinteisessä toiminnassa. Keskeistä on kuitenkin nyt se, että että tässä mietinnössä Euroopan parlamentti tekee selväksi sen, että se luottaa yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille Euroopassa toimiville yrityksille, missä tahansa niiden toimipaikka sitten onkaan. Ja kun ajatellaan julkisoikeudellisia määräyksiä, ne on saatava niin toimimaan äh, digitaalisella alalla, että meillä on itse asiassa palveluntarjoajille samat määräykset klassisella ja digitaalisella alalla. Sitten täytyy pohtia uusia sääntöjä, ja tietenkin sitä, että mitä vanhoja sääntöjä täytyy uudelleen tarkastella, jotta saadaan nämä yhtäläiset toimintaedellytykset toteutumaan kaikille, minkälaisista palveluista sitten onkaan kyse. Tämä on mielestäni keskeinen viesti ja näin aivan varmasti Euroopan parlamentti voi ottaa hyvin selkeästi kantaa ja toivoisin, että mahdollisimman monet kollegat tätä tukisivat. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten Rouva Thank you. Kiitoksia, kiitoksia mahdollisuudesta kiittää esittelijöitä. Tiedän, että paljonkin on jo sanottu tänään iltapäivällä. Tietenkin asia on tärkeä, että saamme digitaaliset sisämarkkinat, mutta ottaisin esiin tämän tietokysymyksen vielä. Tieto maailmassa, tieto, joka on olemassa 2020 eh, Siinä rajana on 44 miljoonaa gigabittiä ja ja tällä hetkellä tästä on jo paljon säätelyä ja keskustelua ja tässä yhteydessä tämä tietolouhinta pitäisi jo saada ratkaistua. Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja me olemme saaneet tänne asiantuntijoita, jotka puhuvat myös tästä aiheesta. On me voimme eh, saada aikaan tästä 100 eh, miljardia eh, etua, jos saamme tämän asian kuntoon, jos tämä on tärkeä kysymys. Ja tietolouhinta kysymys tosiaan, sitä ei vielä ole mainittu laajalti iltapäivällä. Yksi eh, lääketeollisuuden yritys eh, on eh, puolentoista vuoden aikana toiminut niin, että siinä olisi tarvittu 50 henkeä vuodessa. Miten paljon tässä voidaan säästää aikaa ja voimia, niin tosiaan on tärkeää, että kun meillä on nämä digitaaliset sisämarkkinat, niin otamme tämän asian siihen mukaan myös. Pitäydyn aika rajoissani. Kiitos. Oh, thank you Kiitoksia oikein kovasti. Ja nyt äh, kuulisimme äh, Euroopan komission näkemystä. Äh, Euroopan komissio on tiedonannon tekijänä asiassa ja Gerard de Graaf, joka on digitaalisen talouden ja digitaalisen sisämarkkinan koordinaattori DG e Connectista. Chair, uh, dear... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Jaan ajan kollegani kanssa kasvun pääosastosta. Yleinen kommentti olen melkein iloisia tästä keskustelusta. Se on selvästi käyty tärkeistä asioista. Olen melkein kiitollisia myös siitä, että parlamentti tuntee, että nyt on no, tarve nopeasti saada näkemykset komissiolle. Olemme iloisia myös siitä, että on tällainen näkemys, että olemme osa globaaleja markkinoita täällä. Ennen yksityiskohtaisempia kommentteja haluaisin vielä puhua tästä metodista. Meillähän on pirstoutuneisuutta yhteismarkkinoille ja olisikin pohdittava, kuinka näin on käynyt. Kun katsotaan viime vuosien lainsäädäntöä, meillä on monta kertaa ollut päätös vähimmäisessä harmonisoinnista. Näin ollen jäsenvaltiot voivat mennä pidemmälle, mutta sisämarkkinoiden sisämarkkinoiden tarkoituksena pitäisi olla, että 28, 28 sääntöä korvattaisiin yhdellä yhteisöllä, mutta usein tämä yksi yhteinen tulee näiden 28 lisäksi, että jolloin meillä onkin 29 sääntöä. Meillä pitäisi olla enemmän yhteisiä sääntöjä, yhdenvertaisia kilpailumahdollisuuksia ja reilua kilpailua. Sitten jos se katsotaan kuluttajien käyttäjien näkökulmasta, niin eivät he luotta tilanteeseen, jos heitä käytetään – yhdenvertaisesti verkossa tai ei verkossa, vaan, vaan riippumatta siitä, missä he toimivat. Että jos ollaan pk-yrityksiä, niin on tärkeää, ettei tarvitse 28 kertaa aloittaa toimintaa uudestaan niin, että voidaan tulla menestyväksi eurooppalaisiksi yritykseksi. Isona yrityksenä tietenkin voidaan myös käyttää mittakaavassa etuja ja, ja hyödyntää pilvipalveluja ja muuta maarajoitusten osalta geokomissio tekee paljon työtä. Me erottamme geoblokkauksen näistä tekijänoikeussuojatusta materiaalista. Se liittyy tekijänoikeuksien uudistuspuitteisiin tulevina kuukausina. Komissio tekee ehdotuksen siirrettävyydestä, mihin jäsenet täällä viittasivat. Sitten muut kuin tekijänoikeuksiin liittyvät asiat on tulevat ensi vuoden puolella toisessa asiakirjassa sitten näistä alustoista. Määritelmät ovat toki kiinnostavia, mutta vielä tärkeämpää on katsoa, millaisia ongelmia yritetään ratkaista, tai onko edes tällaisia ongelmia. Jos ongelmia on, niin onko Euroopan unioni paras taho sen ratkaisemiseksi emme usko, että määritelmäkeskustelut sinänsä ovat niin kiinnostavia. Saattaa olla, että löydämme yhteisen määritelmän, mutta saatamme myös huomata, että sillä ei ole mitään merkitystä, koska se kattaa niin monia eri instansseja. Tietenkin alustat on jo katettu olemassa olevalla lainsäädännöllä, niin kuin jotkut sanovat. Me olemme tarkkaan katsoneet alustojen roolia äh, sähköisen viestinnän ja av mediatalvelujen alalla ja ja muissa tällaisissa. Toki myös copyright-kysymykset ovat tärkeitä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollegalle. Thank you very much, director. And the next... Kiitoksia kovasti. Ja sitten seuraava puhuja, Marian Gruben. Hän on äh, yksikön päällikkö äh, digitalisointi ja sisämarkkinat äh, Grow-pääosastosta. Kiitos puheenjohtaja. Halusin ehkä lisätä joku sen huomion äh, täällä kuultuihin puheenvuoroihin. Ensinnäkin teollisuuden digitaalinen siirtymä. Jotkut teistä katsoitte, että äh, sitä ei niinkään ole digitaalimarkkinastrategiassa korostettu. Varapuheenjohtaja Katainen itse asiassa vastikään ilmoitti kokoavansa äh, hanke tiimin, joka tulee tarkastelemaan juuri äh, teollisuuden digitaalista siirtymää niin, että asiaa äh, käsitellään kokonaisvaltaisemmin. Puhutaan esimerkiksi eri välineiden rahoitusvirroista, eh, tiedon omistajuudesta, tavaroiden internetistä, standardisoinnista, yhteensopivuudesta, yhteentoimivuudesta sekä tietenkin digitaalisten taitojen vahvistamisesta, joten tulemme näitä eri paketteja katsomaan lähemmin ja pyrimme eh, parantamaan mm, teollisuuden digitaalisen siirtymän kokonaisvaltaista tarkastelua. Toinen asia, johon halusin vastata, oli ähm, ylipäätään talous. Ja tässä todella olemme tarkastelleet asioita, joista äh, digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa on jo puhuttu. Eli ensi vuonna pyrimme äh, palaamaan tähän asiaan. Kyse on tähänastisista säännöistä ja todella siitä, että tarkasteltaisiin, miten ne ovat tähän mennessä toimineet ja mitä tapahtuu deklaratiivisen talouden alalla. Kun ajatellaan näitä eh, tiedon hakkuupyrkimyksiä, niin eh, pyrimme todella eh, löytämään mahdollisen potentiaalin deklaratiivisen talouden alalla. Tämä on todella valtava potentiaali. Ajatellaan innovatiivisuutta, jota on kehitelty ja mahdollisuuksia, joita se tar- tarjoaa työvoiman, työvoimalle ja sille, että ihmiset palaavat työhön. Jos me todella olemme vakavissamme työpaikkojen ja kasvun suhteen, niin meidän on toimittava. Ja toki on myös pelkoja ja monet toimijat valittelevat epävarmuutta epävarmuutta, valittelevat oikeudellista epävarmuutta sitten sitä, että jotkut sääntömme ovat aivan liian pitkälle meneviä. Ja samoin on valiteltu sirpaloitumista, sääntelyn sirpaloitumista ja eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Perinteiset toimijat tulevat sitten pakeillemme ja valittelevat sitä, että yhtäläiset toimintaedellytykset eivät toteudu. Joten eh, kyllä tässä on hyvin suuri kokonaisuus. Me olemme mm, tietoisia näistä haasteista ja tulemme järjestämään useita työryhmätapaamisia eri jäsenvaltioissa. Tulemme keskustelemaan eri eh, työnantajien kanssa ja näin keräämään mahdollisimman paljon tietoa. Ja teemme tietenkin yhteistyötä teidän kanssanne, jotta saamme aikaan yhteisiä ratkaisuja – ja jotta saamme yrityksillemme oikeudellista varmuutta, jota ne tarvitsevat. Tarvitaan sellaiset sääntelypuitteet, jotka luovat myönteiset edellytykset kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Ja viimeisenä tietenkin sitten vielä se, että sirpaloituminen sisämarkkinoilla on kerta kaikkiaan estettävä. Jos niin pääsee käymään, niin sitten kaikki nämä lupaavat äh, aloittelevat yritykset jäävät lähtökuoppiinsa. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja nyt palaamme ähm, äh, esittelijöiden pariin, äh, Rova Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli kyllä erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitän kaikkia osallistuneita. Voimme varmasti saada tässä paljon aikaan. Ensinnäkin äh, haluaisin äh, puheenjohtajille vielä todeta, että missään nimessä meidän ei tulisi lykätä äänestystä. Meidän on huolehdittava siitä, että parlamentin vastaus komissiolle toimitetaan mitä pikimmin, niin että komissio tietää, mikä parlamentin kanta on ja voi sen pohjalta kehittää oman työnsä jatkoa. Toki monet haluavat kuulemistilaisuuksia järjestää. Toki toki sopii, kunhan ne eivät johda äänestyksen lykkäämiseen. Sitä emme mitenkään voi hyväksyä. Tässähän varmasti tällä alalla edessämme on vielä paljon työtä ja monia mietintöjä tullaan kirjoittamaan vielä jatkossa, joten älkäämme nyt viivetelkö tämän työn suhteen. Ja todella toteaisin, että me yritämme kompromissitarkistukset saada kasaan mahdollisimman pian, mutta kyllä meihin kohdistuu aikamoinen paine myös aikataulupaine meihinkin. Ja ehkäpä puheenvuoroistamme havaitsitte, että ei aina ole aivan helppoa rouvien Kallas ja Gebhard löytää yhteistä linjaa ja kirjoittaa yhteistä tekstiä. Hmm? Me teemme kyllä parhaamme ja toimimme mahdollisimman nopeasti, hyvin tietäen sen, että äh, perusteellista työtä voi tehdä ainoastaan, kun aikaakin on kylliksi. Mutta me todella ponnistelemme, teemme parhaamme, sen teille lupaan. Herra Zullolle vielä tekisin selväksi seuraavan asian. Emme me tässä yritä mitenkään nyt saada kaikkia tyytyväiseksi. Ei, vaan me pyrimme saamaan aikaan johdonmukaisen Euroopan parlamentin kannan, joka saa mahdollisimman laajan enemmistön Euroopan parlamentin jäsenistä taakseen. Tämä on tärkeää. Emme halua vesittää mitään ja haluamme samalla olla täysin johdonmukaisia. Siksi torjuisin herrat Sullon väitteen siitä, että me tässä foorumi shoppailisimme. Ei, emme, emme todellakaan näin tee, vaan me parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Sitten vielä sisällöstä. Tässä keskustelussa havaitsin seikan. Kaikki täällä korostivat myönteisen lähestymistavan, myönteisen suhtautumisen merkitystä. Kaikki olemme tästä varmasti samaa mieltä. Tosin Tosin usein kielenkäyttö on hiukan sellaista, että me jotenkin vähättelemme välillä itseämme. Sillä ei meidän taloutemme nyt ihan niin huonossa kunnossa ole kuin miltä välillä keskustelussa kuulosti. Ja pyytäisin, ettei nyt heikennetä omaa talouttamme omien toimiemme kautta. Muistakaamme nuoret aloittelevat yrittäjät älkää me nyt missään nimessä antako heille sellaista ajatusta, että ei Euroopassa kannata edes yrittää, kun tilanne on niin kamalan huono, kannattaa lähteä muualle yrittämään. Ei missään nimessä. Me haluamme, että tämä luovuus, innovatiivisuus ja Eurooppaan emme halua, että se karkaa piilaaksoon. Meidän on luotava lisäarvoa täällä Euroopassa. Joten älkäämme vähätelkö Eurooppaa tai, tai ö, puhuko siitä ikään kuin se olisi paljon huonompi kuin mitä se on. No niin, ja sitten joulukuusesta minäkin. Onhan tämä nyt aika ihana kuva ja tässähän ollaan jo aika lähellä jouluakin. Ja tietenkin voidaan puhua siitä, että tarvitaanko joulukuusta vai ei ja miten se on koristeltava. Sen kuitenkin sanon, että jos joulukuusi, niin mukavaa, jos se on kaunis ja kirjava, niin että se ilahduttaa kaikkien silmää. Tosin tämä tarkoittaa sitten eh, sitä, että puu on koristeltava, ei millään sekasotkulla eh, ja liialla kirjavuudella, vaan järjestelmällisesti, eh, johdonmukaisesti. Joten, ja herra de Graaf komissiosta tämän aivan oikein äsken totesi, tai hänen kollegansa, naispuolinen kollegansa, eli että mikä tämä ongelma on ja miten se tulee ratkaista. No nämähän ne kysymykset nyt ovat, jotka meidän on esitettävä. Lisäksi täytyy katsoa, ettei tule 28 tilkun täkkiä, kun Eurooppa jätti toimimatta. Ja että sen jälkeen sitten korjataan jo tapahtunut vahinko. Näin ei saa käydä. Eli tämä sirpaloituminen on todellakin estettävä. Ja erityisesti maarajoitusten kohdalla, erityisesti alusti, alustojen kohdalla, erityisesti siis niissä kysymyksissä, jotka tulisi hoitaa sisämarkkinoiden kautta Euroopan tasolla. Kyllä va- kehottaisin varovaisuuteen sen suhteen, että näitä asioita hoidettaisiin jäsenvaltioiden tai jopa alueiden tasolla. Kyllä varmasti eurooppalainen lähestymistava monelta osin on kaikkein paras. Lisäksi tekisin vielä selväksi yhden asian. Herra de Graaf, älkää edes yrittäkö määritellä alustoja yhden määritelmän pohjalta. Sitten nimittäin kompastutte. Alustoja on erilaisia, yhä enemmän, yhä erilaisempia. Tässä on sellainen kirjo, että kehottaisin, että te edes hukkaa aikaanne äh, alustan määrittelemiseksi yhdellä ainoalla määritelmällä. Täytyy katsoa, että mitä ongelmia alustoihin liittyy. Toki, toki, tätä täytyy pohtia mutta eri alustoihin liittyy hyvin, hyvin erilaisia ongelmia. Sähköisen kaupan alustoilla ongelma ovat maarajoitukset, sitten esimerkiksi jakamistaloudella ja palvelualalla alustojen ongelma ovat ehkä tällaiset sosiaaliset ongelmat pikemminkin ja se, että työntekijät pakotetaan itsenäisiksi yrittäjiksi, mitä he eivät oikeastaan ole. Ja sitten sitten hakualustoilla pelkona on se, että hauto ohjataan hyvin monopolistisesti ja niin edelleen. Eli nyt meidän tulisi tällä alalla toden totta pitää silmämme auki. Voi, minulla olisi vielä paljon sanottavaa, mutta taitaapa tuo aika loppua, joten päätän tähän. Kiitos. Uh, uh, uh, kiitoksia kovasti. Ja sitten Rova Kaija Kallas, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia vielä kaikista puheenvuoroista. Minäkin mielelläni kuuntelin tällaista myönteistä sävyä keskustelussa. Sitten kuluttajan suoja. Kyse on siitä, että haittaammeko jakamistaloutta jos yritämme soveltaa samoja sääntöjä, joita sovelletaan muualla nykyään, niin kuin kollegat sanoivat, eh, kaikki uudet välineet antavat lisää voimaa kuluttajalle, ja jos yritetään säännellä, me saatamme vahingoittaa tilannetta kuluttajien näkökulmasta, samoin kuin digitaalitalouden näkökulmasta. Olen samaa mieltä siitä, että digitaalisella toiminnalla on vaikutuksensa kokonaisuutena, mutta meidän pitää keskittyä tähän asiaan, koska kyse on digitaalisista sisämarkkinoista, se on sen nimi, ja siitä syystä meidän pitäisi kohdentaa tämä tosiaan tarkemmin kuin talouteen yleensä. Emme voi käsitellä kaikkia yhteiskunnan näkökohtia, joita, jotka liittyvät digitaalisuuteen. Ja sitten taajuudet on tärkeää ymmärtää, että kyse on äh, radiotaajuuksista, joilla ei ole äh, maantieteellisiä rajoja. Ja tässä ähm, saatetaan e-, estää 4G-toimintaa äh, ja kehittymistä. OTT-palvelut sitten minun mielestäni ei ole aivan korrektia verrata äh, televiestintää ja OTTtä, koska on helpompaa vaihtaa eri OTT-palveluita, äh, esimerkiksi WhatsApp, vaihdella niitä keskenään. Äh, se on helpompaa kuin vaihtaa puhelinnumeroa. Olen samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi lykätä äänestystä, niin kuin monet kollegat jo sanoivatkin, meidän pitäisi noudatella komission työohjelmaa. Minä en tue myöskään hyvin lyhyttä tekstiä verrattuna pitkään, mutta halusin sanoa, että meidän pitäisi pitää tämä tämä kohdennus mielessä. Jos laitetaan kaikki sinne mukaan, niin sitten ei lopuksi sanota yhtään mitään. Ja lopuksi vielä eh, kollega veti tässä johtopäätöksen, että ei tulisi digitaalisen maailmaan Eurooppa-linnaketta. Eh, Se on meidän näkemyksemme myös. Kiitoksia oikein paljon. Nyt eh, on tiettyjä eroja teidän näkemyksenne näkemyksienne välillä, koska olette eri ryhmistä tai valiokunnista. Ehkä minä voin ehdottaa jotakin, joka sopii teille kummallekin. Eh, eli eh, aikataulu. Eh, tarkistukset ja kompromissitarkistukset ensimmäinen joulukuuta 2015 yhteiskokous kummallakin valiokunnalla ja äänestys yhteisvaliokunnassa 14. joulukuuta 2015 ja täysistuntoäänestys 18. 21. tammikuuta 2016. Ehkä saisimme tästä vielä sopimuksen. Kyse on tulevaisuuden kannalta tärkeästä asiasta. Kiitos paljon tästä keskustelusta ja merkittävästä työstä. Ja jos nyt voisin vielä pyytää Vicky Fordia puhumaan. Kiitoksia, erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia, niin kuin sanoin, kiitoksia tästä merkittävästä työstä. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi mennä nopeasti eteenpäin ja meidän pitäisi saada tämä äänestettyä sen aikataulun mukaisesti ennen joulua, joka meillä on. Vain pieni tekninen huomio nyt, kun olen tehnyt töitä ITREN piirissä ja tällä hetkellä IMKOssa. Meillä on hiukan erityyppiset työkäytänteet eri valiokunnissa, kun äänestetään kompromisseista. IMKO-valiokunnassa meillä oli tänä aamuna kompromisseja ja siinä saatetaan äänestää niistä neljässä viidessä osassa. Ja sitten ITRE-valiokunnassa täällä ennemminkin on 5.1, 5.2 tai sitten ABC-kohtina eh, siellä saman kohdan sisällä niin, ettei yritetä hajottaa äänestyksiä kohta kohdalta äänestyksiin kompromisseissa. Jos on näkemyseroja, niin yrittäkää eh, saada aikaan lyhempiä kompromisseja. Onko se selvä. Eli leikatkaa kompromissit paloiksi, jotta jokainen ryhmä voi sanoa sanottavansa ja sitten on mahdollisuus äänestää asioista eri tavoin. On tärkeää, että silloin kun meillä on niin paljon tarkistuksia, jotka on käytävä läpi, meillä pitää olla selkeä demokraattinen prosessi ja jos eroja on, niin ne pitää pystyä näkemään myös äänestyksissä. Ehkä voitte sopia kompromisseista niin, että niistä saadaan nämä pienempiä palasia, joissa näkemyseroja on, niin että voimme osoittaa kaikille, jotka tätä äänestystä katsovat, niin he näkevät, että kyseessä on hyvin tiukka demokraattinen prosessi. Tiedän, että tämä on aika monimutkaista, Siinä on paljon töitä sihteeristöllekin. Täytyy katsoa, että asia on selkeä sihteeristölle, mutta tämä on kyllä parasti eteenpäin, jotta voimme varmistua siitä, että voimme kertoa kaikille, miten nämä asiat käsitellään parlamentissa. Ja seuraava kokous pidetään ensimmäisenä päivänä joulukuuta ja silloin avataan ensimmäinen suklaakalenterin luukku mikä on ensimmäiseksi tärkeintä tässä kompromissitarkistukset. Siinä tarvitaan joustavuutta. 11 A, B ja C, jos on kohta kohdalta äänestys, tai sitten 2 A, B, C, mutta ITRE-valiokunnassa me olemme äänestäneet myös lisäyksistä, eli me kaksi sanaa lisäyksenä tai sitten lyhyt lause. Se ei ole kompromissitarkistus, mutta ikään kuin lisäys. Ja me voimme äänestää tämän tyyppisesti myös. Meillä on kokemusta tästä jo tältä aamulta. Me odotamme joustoa myös sihteeristöltä, kun valmistellaan äänestyslistoja. Se on helpompaa teille. Ymmärrämme kyllä, että tämä on valtava työmäärä Kiitoksia oikein paljon jälleen kerran. Ensimmäinen joulukuuta tapaamme taas yhteisvaliokuntakokouksessa. Kiitoksia kovasti.